Kollegat, jatketaan istuntoa ja toivotan sydämellisesti tervetulleeksi valiokunnan jäsen Tafetin puheenjohtaja Brock. Ja eri, aiheena on EAS koskeva erityiskertomus ja toivotan Fasakasin toimeksi. Wir haben gleich das Wort. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä Inge. Hyvä Elmar. Minulle on suuri kunnia ja ilo olla täällä tänään tässä Kokobun ja Afetin yhteiskokouksessa koskien erityiskertomuksesta ja haluaisin kiittää puheenjohtajaa siitä, että hän on mahdollistanut tämän tänäisessä kokouksessa, jos nyt saan sanoa. Haluamme nyt lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Eli Afetin perusteltu toive, eli kertomus siitä, miten ulkosuhdehallinnossa on edetty viime vuosina – ja sitten myöskin koko bulla on toiveena ollut saada kuulla asioista, jotka liittyvät tämän valiokunnan toiminta-alaan. Puolitoista vuotta sitten tällä valiokunnalla oli mahdollisuus kuulla Ashtonia varapuheenjohtajana ja hän kertoi häneltä kysytyistä asioista ja hänelle esitettiin tuhansia kysymyksiä. Ja sitten puheenjohtaja tilintarkastustuomioistuin sai tehtäväkseen laatia näistä kysymyksistä erityiskertomus. Me olemme tarkastelleet näitä kysymyksiä hyvin mielellään, koska katsomme myöskin, että Nämä ovat hyvin keskeisiä kysymyksiä. Tämä ei liity ainoastaan näiden summien summiin 800 miljoonaan, vaan tämä liittyy myöskin poliittisiin kysymyksiin, ja olihan oikein tarkistaa näitä kysymyksiä. Emme ole tarkastelleet ainoastaan konkreettisia kysymyksiä vastuuvapauden osalta, vaan olemme menneet hiukan pidemmälle ja erityiskertomuksessa on kolme tärkeää kysymystä. Ensinnäkin ulkosuhdehallinto, oliko se valmisteltu riittävästi hyvin, onko sen resursseja priorisoitu oikealla tavalla ja onko ulkosuhdehallinto toiminut tehokkaasti komission ja jäsenvaltioiden rinnalla. Teitä ehkä mielityttää se, että tämä ensimmäinen kysymys liittyy menneisyyteen – ja siihen, millaisia päätöksiä neuvosto aikanaan teki. No meidästä, meidän mielestämme täällä oli kuitenkin tärkeää, koska kun tarkastelimme asioita, huomasimme, että ulkosuhdehallinnon perustaminen, perustamisen aikaan valmisteluja ei ollut tehty tarpeeksi hyvin ja myöskin sen tehtävät oli määritelty hyvin epämääräisesti. Voin kertoa, että tilintarkastustuomioistuimessa on käyty keskustelua siitä, onko meidän tehtävämme tehdä huomioita neuvoston päätöksistä, mutta pidimme tärkeänä kuitenkin sitä, että nämä virheet, mitä tulee organisointiin ja priorisointiin resurssien osalta, ne vähentävät ulkosuhdehallinnon tehokkuutta. Ja mitä totesimme? Totesimme, että ulkosuhdehallinnon rooli määriteltiin hyvin myöhään ja hyvin epämääräisellä tavalla. Me kaikki tiedämme tämän tarinan. Ensin korkean edustajan osastosta tehtiin Lissabonin sopimuksen myötä ulkosuhdehallinto 2009 ja vasta vuonna 2010 tämä ulkosuhdehallinto vihdoinkin sai sitten omia resursseja. Mutta minkäänlaisia strategisia tavoitteita ei ollut ulkosuhdehallinnolle, vaan ainoastaan sen piti hoitaa tiettyjä yleisiä tehtäviä, esimerkiksi tukea korkea edustajaa, tukea neuvoston puheenjohtajaa ja tukea eri toimielimiä ja tehdä hyvää yhteistyötä muun muassa parlamentin kanssa. No, nämä ovat ihan hyviä tehtäviä, mutta ne olisi pitänyt määritellä tarkemmin. Ja kaikki asiat hoidettiin silloin kovassa kiireessä. EUlla oli rahoitusongelmia, ja siksi esimerkiksi tämä kyseenalainen päätös tehtiin, eli ulkosuhdehallinto sen budjetti oli neutraali, eli sille ei määrätty mitään uusia budjettivaroja. Eli se tarkoittaa, että ulkosuhdehallinto riippumattomana elimenä ei pysty hoitamaan hallinnollisia tai muita tehtäviään kunnolla, vaan ainoastaan komission avustuksella. Ja tämä järjestely todettiin myöskin siinä yhteydessä, kun puhuttiin näistä maakohtaisista suosituksista ja katsoimme, että esimerkiksi ilmasto, kauppa, kysymykset ja monet muut, ne eivät saaneet arv- ansaitsemansa huomiota ulkosuhdehallinnossa. Ja ulkosuhdehallinto noudatti sitten EUn ulkopoliittisia strategioita, mutta ei kuitenkaan mitenkään prioriteettina. Eli myöskin kun luotiin ulkosuhdehallinto, silloin kiireelliset asiat olivat tärkeämpiä kuin strategiset kysymykset. Ainoastaan varapuheenjohtaja Ashton totesi kaksi tehtävää merkittävää. Eli tavoitteena on vahvistaa strategisia kumppanuuksia, jotka olivat olemassa olleet jo vuosikymmeniä, ja sitten täytyy edistää naapuruspolitiikkaa reaktiona arabikevääseen. Eli kiireellisiä tehtäviä sen sijaan, että olisi mietitty pitkäaikaisia tärkeitä strategisia kysymyksiä. No, parlamentti, Euroopan parlamentti ja myöskin jäsenvaltiot sitten vaativat, että ulkosuhdehallinnon pitäisi saada kolmannes neuvostosta, kolmannes jäsenvaltiosta, kolmannes parlamentista. Ja kuten perussopimuksenkin on todettu, kirjattu, tämä loi sitten jännitteitä. Eli ulkosuhdehallinto oli aivan liian monimutkainen rakennelma. Ja se muistuttaa vähän pyramidirakennetta. Ja se on monimutkaisempi kuin mikään muu ulkopolitiikan alalla oleva instituutio. Siellä on enemmän hallinnon tasoja, siellä on organisatorisia yksikköjä, jotka ovat hyvin pieniä, ja siellä on kaksi kertaa enemmän johtajia kuin sen edeltäjässä. Tässä kertomuksessa ei ole analysoitu ainoastaan näitä ongelmia ja tehty suosituksia ja johtopäätöksiä näistä ongelmista, vaan olemme myöskin ymmärtäneet tarkastella vähän taustaa. Näiden ongelmien tausta liittyy siihen, että ulkosuhdehallinto tietysti saa kolmanneksen henkilöstöstään jäsenvaltioista, ja siellä oli aivan liikaa uusia tehtäviä perustettu siis. Ja sitten yksi osio, josta pitää erikseen keskustella. EUn erityisedustaja. Tehän tiedätte, että nämä erityisedustajat alun perin olivat tärkeässä tehtävässä, kun koordinointiin ulkopoliittisia kysymyksiä komission ja neuvoston välillä. Mutta nyt kun luotiin tämä yhteinen ulkosuhdehallinto, tämä kysymys ei oikeastaan enää ole ajankohtainen. Me kaikki muistamme korkean edustajan Ashtonin lausunnon, kun hän sanoi, että tästä rakenteesta pitää anakronisesti luopua. No, nyt oikeastaan tilanne on se, että kun tarkastelimme tilannetta, saimme huomata, että jäsenvaltiot ja ulkosuhdehallinto on löytänyt uusia tehtäviä näille erityisedustajille. Ja oikeastaan silloin näistä paikoista haluttiin pitää kiinni, mutta erityisedustajan mandaatti on määritelty ja se on hyvin joustava, mutta se kuitenkin hankaloittaa sitten tehtävän suorittamisen arviointia ja sitten pitäisikö nämä erityisedustajat nimittää vain lyhyeksi ajaksi Yleensähän keskimääräisesti nämä tehtävät hoidetaan kahdeksan vuoden ajan, mutta lisäksi sanoisin, että nämä erityisedustajat sitä kautta, että budjetti tuli komission puolesta, niin he eivät oikeastaan kunnolla ole mukautuneet ulkosuhdehallinnon toimintaan. Ja sitten Ashton usein otti esille kysymyksen, joka liittyy näihin palkkauskysymyksiin rekrytointi oli liian hidasta, liian kallista. Ja sitten kun ajatellaan sukupuolten tai maantieteellistä tasapainoa, niin sekään ei näissä rekrytoinnissa toteutunut. Sitten koordinointi. Mehän kaikki tiedämme, että ulkosuhdehallinto on riippumaton elin, joka ei ole osa komissiota eikä neuvostoa, ja siksi on tärkeää, että koordinointi komission kanssa toteutuu intensiivisesti. Monissa suhteissa tilanne on parantunut viime aikoina, mutta edelleenkin on lisäpotentiaalia, eli lisävalmisteluita täytyy jatkaa. Koordinointi komission kanssa on ollut tehokasta vain osittain ja täytyy todeta, että varapuheenjohtaja varapuheenjohtajan ominaisuudessa oli mukana vain kolmannessa komission kokouksesta. Hän oli mukana sitten neuvoston toiminnassa ulkopoliittisissa kysymyksissä. Ja siellä hän oli mukana vain neljä kertaa. Ja yksikään näistä kokouksista ei ollut varapuheenjohtajan johtama. Itse Olen kuullut Junckerilta, että tämä ongelma nyt ratkeaa, koska seuraava korkea edustaja toimii Berlemontissa ja sitten kerran kuukaudessa hänellä on koordinointiistunto neljän muun komission jäsenen kanssa. Tämä on meistä jo huomattava edistysaskel. Ja tämä on hyvin lähellä omia ehdotuksiamme. Olemme myöskin huomanneet, että keski- ja alemmilla tasoilla, kun ajatellaan komissio- tai neuvostosta tulleita henkilöitä, niin työyhteistyö oli parempaa, mutta täytyy kuitenkin todeta, että me tarvitsemme nyt uusia rakenteita, kun ajatellaan koordinoinnin parantamista. Sitten EUn delegaatiot. Me olemme katsoneet useita maita. Itse kävin Varsovassa ja Berliinissä. Ja ilolla sain panna merkille, että jäsenvaltiot ovat sillä kannalla, että komission valtuuskuntien muuttaminen on erittäin hyvä uutinen ulkosuhdehallinnon kannalta, mutta yhteistyön pitäisi olla kuitenkin molemminpuolista. Tähän mennessä on ollut niin, että erityisesti EUn delegaatioista on tehty aloitteita tärkeissä kysymyksissä, mutta sitten vastavuoroinen tietojenvaihto ei monissa tapauksissa vielä toimi. Ja sitten näiden delegaatioiden kokoonpano. No, siellä on edelleen se ongelma, että noin puolet delegaatioiden budjetista tulee edelleen komissiosta – koska monet komissiolle tärkeät yksiköt ja tehtävät hoituvat ulkosuhdehallinnossa. Ja tämä johtaa sitten joustamattomaan järjestelmään. Ja sääntöjä on vaikea noudattaa eikä ole mahdollista toimia tehokkaasti tai kehittää tehokkaasti näitä delegoituja. Ja haluaisimme nähdä, että nämä Eurooppa-talot olevat todellisia Eurooppa-taloja. Ja siksi tämä yh- tilojen jakaminen olisi tärkeää näissä kysymyksissä ja tällä tavalla koordinointikin olisi helpompaa ja tehokkaampaa. Ja esimerkiksi konsulaattipalvelut Euroopan kansalaisille, erityisesti niiden maiden kansalaisille, joilla ei ole edustustoa kyseisessä maassa, niin se olisi erittäin suuri etu, kun ajatellaan näitä Eurooppa-talojen näkyvyyttä. Tässä oli meiltä ehdotuksia ja meillä on seitsemän eri suositusta kirjattu tähän ja toivomme, että nämä suositukset otetaan myönteisesti vastaan ulkosuhdehallinnossa. Ja myöskin Ashton kirjeessään otti esille tämän kysymyksen ja sanoin, että tämä on yksi tärkeimpiä tehtäviä, joka hänen seuraajalleen tulee, eli että nämä suositukset toteutetaan. Eli tässä nyt lyhyesti tästä kertomuksesta. Ja nyt sitten olen iloinen siitä, että pystyn kohta vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Ja herzlichen dank. Kiitokset, hyvä kollega. Näin varmaankin saan teitä edelleen kutsua. Nyt hyppäämme tässä kaiken vallanjaon periaatteet, kaikki vallanjaon periaatteet. Haluaisin myöskin Inge Gressleä ja budjettivalvontavaliokuntaa kiittää siitä, että voimme toteuttaa tämän kokouksen. Lähiviikkonahan valmistelemme kuulemisia, myöskin korkean edustajan, siis komission varapuheenjohtajan kanssa, ja monet asiat, jotka ovat nousseet esille tässä, ovat myöskin sellaisia, sellaista arvostelua, jota me olemme ottaneet esille, ja siksi on tärkeää, että se on esille nyt, koska se merkitsee sitä, että Sami Hukan vahvistusta näihin valmistelukeskusteluihin voidaan sanoa, että lasi on puoliksi tänne tai puoliksi tyhjä, mutta jos katsotaan sitä, miten näin lyhyenä aikana on syntynyt, että on rakennettu tällainen instituutti, mutta nyt kuitenkin on sitten puututtava niihin virheisiin, joita on tapahtunut, ja ne on korjattava niin kuin aina. Kun rakennetaan jotakin uutta, syntyy virheitä, ja jotkin näistä virheistä ovat sellaisia, että ne on peritty muualta. Eden kaikki, mitä tulee näihin erityisedustajiin. Minä olen aina sitä mieltä, että nämä erityisedustajat pitäisi sisällyttää täysin ulkosuhdehallintoon, eikä pitäisi olla erillistä ulkoministeriöä, joka olisi kaiken vastuullisuuden ulkopuolella. Jos on toimijoiden välinen sopimus siitä, että luodaan ulkosuhdehallinto, jotta saadaan, saadaan synergiaa aikaan yhteisön sisäisestä ja hallitusten välisestä toiminnasta, silloin pitää kaikki sijoittaa sinne, mistä tämä toiminta pitäisi tapahtua – ja mielenkiintoista on se, mitä en tiennyt, että nämä erityissuojat ovat keskimäärin kahdeksan vuotta virassa. Minä ajattelin aina, että tämä on tällaista tilapäistä toimintaa, mutta kahdeksan vuotta tilapäisesti, jos olisin tiennyt, että mä olisin itsekin hakeutunut sinne. Nyt varmaan tämä on liian myöhäistä, koska nythän me pyrimme puuttumaan näiden toimintaan. Mutta erityisedustajat kahdeksaksi vuodeksi. Sehän on lähes kaksi kertaa se aika, minkä tavallisesti joku suurlähettiläs on asemamaassaan. Minusta tämä näyttää sanomaan ennemminkin tällaista, tällainen oikeus, joka on tällainen nautintaoikeus, joka on saatu, kuin että tässä todella, tähän liittyisi jonkinlaista operatiivista politiikkaa, koska on niin, että monet ihmiset varmastikaan edes tiedä, mitä kaikkea erityisyydestä edes on, ja totta kai neuvosto varmaan tätä edelleen puolustaa tätä tällaista järjestelmää. Ja tästä syystä meidän pitäisi todellakin nyt tarttua tähän aiheeseen todella tiukasti. Ja olen sanonut aiemminkin, että Inge, teidän avullanne tämä on asia, joka voidaan ottaa esille budjettikeskusteluissa. Siksi olen erittäin kiitollinen. Haluaisin vielä sanoa, että me olemme energian, synergiakysymyksissä pääsemässä eteenpäin. Olen puhunut näistä asioista jo parin otteeseen. Ja meidän tuleva ulkosuuden asioista vastaava komission jäsenemme Mogherini tulee tähän toimintaan puuttumaan. Hän johtaa tällaista klusteria, ja saadaan aikaan synergiaa, joten korkea edustaja on tähän asti jättänyt komission aivan sivuun. Tätä kautta ei ole syntynyt synergiaa, vaan kilpailua ja epäluottamusta. Ei ole syntynyt minkäänlaisia tuloksia. Ja uskoisin, että uusi korkea edustaja, samoin kuin myöskin komissio, ovat valmiita lähestymään toisiaan. Jos jo kärki, johto ei toimi, tee tällaista lähestymistä, ei tapahdu muuallakaan. Tämän viestin täytyy kulkea kautta organisaation, ja minusta tämä on erittäin hyvä viittaus siihen, että, että tämäkin on asia, joka on otettu esille. On joitakin kysymyksiä, joissa pitäisi keskustella, jotka liittyvät meidän äh, rahoitussääntöihimme. Totean, että täälläkin puhutaan kysymyksistä, kuten tiukka ero hallinnollisen budjetin osalta ulkosuhdehallinnossa, joka on yhteydessä komissioon, ja tai sitten erikseen ne eriset hallinnolliset rasitteet, jotka koskevat valtuuskuntia. Asiaa pitää vielä kerran tarkastella, miten tätä voitaisiin virtaviivaistaa. Yksi tärkeä kysymys on, että ulkosuhteiden alueella pitää myös katsoa varainhoitoasetusta. Jos mietin, miten miksi Ukrainan tai e, Syyrian ja tapauksessa on toimittu, miten pitkälle me tarvitsemme omissa menettelyissämme ennen kuin saamme jonkinlaista tukea annettuksi. sinä ajassa venäläiset ovat jo viidellä e, saattuilla päässeet alueelle. Nyt e, on ollut tällaista kielteistä keskusta, ajattelua, joka on liit, syntynyt, joka on liittynyt nimenomaan Euroopan toimielimiin tässä yhteydessä. Ja minun mielestä me pitäisi nyt pohtia myös sitä, miten tehokkuuden ja valvonnan kysymyksen osalta saataisiin aikaan järkevä symbioosi, niin että molemmat toimisivat. Ei voi olla niin, että suurempi tehokkuus merkitsee sitä, että on vähemmän valvontaa. Täytyy löytää väylä, jolla nämä saadaan koordinoitua niin, että ne eivät turhan vuoksi hidastota päätöksentekoprosesseja. Jos tuki tulee puolta vuotta myöhemmin kuin se olisi ollut tarpeen, se voidaan ottaa kokonaan, koska rahat on käytössä katsoen heitetty hukkaan. Ulkomaisessa avussa. Suurin osa rahoista menevät hukkaan siksi, että rahat tulevat liian myöhään, koska poliittista tarkoitusta ei enää ole olemassa siinä vaiheessa, kun rahat saapuvat, mutta ei siis saavuta sitä todellista poliittista tarkoitusta, johon on pyritty. Ja myös tämä kertomus antaa meille tilaisuuden tästä keskustella, samoin kuin muistakin yksittäistä kohdista. Meidän valiokuntamme esittelemme taholta voisin sanoa, että me otamme hyvin vakavasti tämän kertomuksen ja että me todellakin käsitämme sen, että niin kuin Ferenc Puskas olisi sanonut aikoinaan, että tämä oli tällainen terässyöttö meille. Ja me katsomme nyt sitten, voimmeko teillä tämän osalta jotenkin uhkailla, niin katsotaan nyt sitten, onko tämä sellainen hanke, jolla voidaan saada aikaan tuloksia. Nyt on rova Lunacek vuorossa. Kiitos. Ensimmäisenä saan heti käyttää puheenvuoron. Ensinnäkin sydämiset kiitokset tilintarkastustuomioistuin edes siitä, että se on tehnyt tämän kertomuksen. Ne asiat, jotka te nyt mainitsette, ovat sellaisia, jotka, kuten kollega Brock sanoi, hyvin samankaltaisia kuin ne, mitä viime vaalikaudella on käsitelty, kun ulkosuhdehallinto syntyi ja kun oli tämä puolivälin tarkastus. Ennen kaikkea olen kiitollinen siitä arvostelusta, joka koskee näitä erityisedustajia. Voin muistaa Rova Ashtonin sanat, että niitä oikeastaan enää tarvittaisi ja minun kokemuksenikin on, että en todellakaan näe heidän hyötyään. Joissakin asioissa voidaan asiasta keskustella, mutta todellakin lukumäärä ja se, miten pitkään ne ovat tehtävässään, on jotakin, mihin täytyy puuttua. Muut neuvostossa vain katsovat, että se on edelleenkin mahdollisuus löytää virkoja joillekin ihmisille, joille kenties ja muuta löytää mitään muuta paikkaa, nyt hiukan poleeminen. Mutta minusta tässä tarvitaan uudelleen tarkastelua ja kriteerejä sen osalta, missä tämä on tarpeen, missä ei. Yksi asia, joka minusta myöskin on hyvä, on se, että miten valtuuskunnat, mitä muuta ne voisivat vielä tehdä. Se, että ne voisivat toimia myöskin konsuli eh, tehtävien kentällä Euroopan kansalaisille. Se on jotakin sellaista, mitä monet jäsenvaltiot varmastikaan eivät halua, ennen kaikkea ne, joilla on oma suulähetystö, mutta ne, joilla ei ole hoidattuttavat nämä asiat muiden jäsenvaltioiden kautta. Mutta minusta olisi järkevää, jos eurooppalaiset lähetystöt itse hoitaisivat tämän. Kysymys, on, oletteko te katsonut sitä, josta me nyt mm, tarvitsisi tai edellyttäisi sopimuksen muutosta, olisiko järkevää, että puhuttaisiin tuolla Euroopan suurlähetystöistä, että puhuttaisiin valtuuskunnista, koska viime kädessä tavalliset kansalaiset ei, eivät oikeastaan ymmärrä, mikä on valtuuskunta. Jotta tässäkin vietäisiin ehkä eteenpäin sitä, että jos muutettaisiin sopimusta, niin puhuttaisiin todellakin sitten suurlähetystöistä. Ja sitten kysymys myös teille. Olin iloinen siitä, joka kerta kun puhuitte korkeasta edustajasta, puhuitte myös naisesta. Huomaan saksankielisessä tekstin versiossa joka paikassa puhutaan maskuliinissa korkeasta edustajasta, jopa siellä, missä englanninkielisessä versiossa on her, hän, naispuolinen Persona Prominin käytössä. Joten en nyt tiedä kumpi versio oli alkuperäinen, mutta kun meidän nyt jälleen on naispuolinen korkea edustaja, olisi järkevää, jos saksan kielessäkin käytettäisiin feminiiniä. Kiitos. Was auf Deutsch? Siis saksaksi. Auf Deutsch steht lukee, että kohdassa 16 korkean edustajan varapuheenjohtajan tukeminen hänen kolminkertaisessa tehtävässään. Tämä oli maskuliinissa, tulkki kommentoi, ja englanninkielisessä versiossa tuetaan äh, hänen naisen feminiinivuoto kolminkertaisessa tehtävänsä. Siis tämä on vain ero eri kielillä. Mutta Saksassa tämä olisi kyllä mahdollista olisi järkevää, että se olisi näin saksan kielellä feminiinissä. Nyt puheenvuoronsa rouva Ajala Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Fasakasille näistä ehdotuksista ja tästä raportoinnista. Tässä on keskeisiä tietoja ja kun näen millaisia ongelmia meillä oli silloin, kun tämä asia tuli esille, niin on melkein pieni eurooppalainen ihme, että ulkosuhdehallinto on saatu syntymään näin vaikeana aikana ja erityisesti kun ajatellaan talouskriisiä, joka on edelleen käynnissä. Ja sitten yksi anekdootti, joka mielestäni kuvailee tätä, eli tämä erittäin tiukka budjettineutraalius, joka on tietysti hyvä asia. Täytyy kiittää tästä korkea edustajaa. Hän on ylläpitänyt näitä ponnisteluita komissiossa. Eli tässä täytyy tämä ottaa esille. Ja nyt ollaan tilanteessa, joka on hiukan huolestuttava, eli sopimukset ja se, mitä komission pääsihteeri on tehnyt auttaakseen tämän viraston luomista. Ja sehän toivottavasti toimii entistä tehokkaammin. Niin tämä on johtanut siihen, että tämä, no miten sanoisin, turvallisuusjärjestö, jonka kautta järjestetään näitä luottamuksellisia tietoja, niin se, sen käyttö on päättynyt, mutta mitään uutta ratkaisua ei ole. Eli meidän, tässä on odotettu tätä budjettineutraaliutta. Haluaisin nyt esittelijältä Fasakasilta kysyä kahdesta asiasta, jotka mielestäni ovat tärkeitä. Näissä suosituksissa 73c hän on todennut, että Euroopan ulkosuhdehallinnon pitäisi miettiä globaali suunnittelujärjestelmä, jotta voidaan vahvistaa toiminnan johdonmukaisuutta. Eli kun tässä puhutaan tästä suunnittelujärjestelmästä, niin mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan? Ja sitten nämä globaaliset strategiset puitteet, joita parlamentti on pyytänyt. Siis on tietenkin hyvä, että on eurooppalainen strategia, eikä pelkästään sellaista strategialla puututaan nyt ajankohtaisiin kriiseihin. Meidän täytyy muistaa kaikki ongelmat, joita meillä on johdonmukaisuuden suhteen. Ja sitten tämä, siis tämä suunnittelujärjestelmä, siitä haluaisin kuulla lisää. Ja sitten kun tässä sanotaan, että tällä hetkellä tämä kehysten monimutkaisuus ja jäykkyys budjetin osalta johtaa siihen, että EU-delegaatioiden hallinnointi siis yleensähän meidät on otettu hyvin vastaan, niin meidän pitää kehittää tätä järjestelmää ja tukea Euroopan kansalaisia kaikkialla maailmassa ja parantaa tietysti jäsenvaltioiden taloutta. Ja tässähän on sitten puhuttu näistä asioista, mutta mitä kielteistä on tässä jäykkyydessä Fasakasin mielestä? Ja lopuksi vielä muistuttaisin, että ulkosuhdehallinnon syntymisen myötä jäsenvaltioissa on nähty, että tästä on koitunut huomattavaa säästöä, kun ajatellaan jäsenvaltioiden omia diplomaattisia edustustoja. Joskushan on suoraan delegoitu näitä tehtäviä konsulle, konsulaatteihin, ja tämä on mielestäni myönteistä, ja tämä täytyy erikseen todeta. Eli tähän liittyy tämä budjettineutraalius, ja Tällä tavalla jäsenvaltiot ovat voineet tehdä säästöjä ja kuitenkin on tietysti vielä tiettyjä ongelmia, jotka on pidettävä mielessä, kun ehdotamme sitten parannuksia tulevaisuuden osalta. Kiitos. Netski. Nun Herr Czarnecki. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Rzeczywiście... Mm, Też Ja. itse asiassa. On tärkeää, että esittelijä puhuu tästä asiasta koko mun nimissä. Muistetaan, että 2011 ensimmäistä kertaa keskustelimme ulkosuhdepalveluista ja olin silloin esittelijänä ihan lyhyesti. Tiedän, että aikaan vähän, päivä, aamupäivä on pitkällä. Kiittää se herra Fazakashia työstä. Ensiksi tuomioistuin on painottanut joitakin aukkoja, prioriteettien puutetta – ja tässä käytetään seuraavanlaisia sanoja. Koordinaatio on riittämätöntä ja palvelu on ainoastaan osin tehokas. Ja tämähän täytyy korjata mahdollisimman nopeasti. Täytyy tehdä kaikkensa, jotta asiat muuttuisivat. Sitten kolme pientä huomiota. En ole ainoa, joka on kiinnittänyt huomiota tiettyyn maajoukkoon. palvelu käyttää tällaisia maantieteellisiä määrittelyitä, joita se ei sitten kuitenkaan johdonmukaisesti noudata. Joskus se toimii syrjivästikin. Toiseksi olen samaa mieltä puheenjohtaja Brokin kanssa samaa mieltä siitä, että avun suhteen voisimme tehdä, mikä mahdollista on. Ja Rova Lunacek otti esille sen, että jotkut ihmiset pysyvät aika pitkään tehtävissään ja istuvat postinsa päälle, ja sitäkin täytyy vähän pohtia. Ja kustannuksiakin täytyy ajatella suhteessa rakennusten vuokriin, edustajistoihin tietyissä maissa. Kiitos. Ja, vielen Dank für die... Kiitos näistä tiedoista. Minulla on se konkreettinen kysymys tuomioistuimelle. Miten se näkee vaatimukset, jotta budjetivalvonta esittää, että ulkosuhdehallinto tai sen henkilöstö valtuuskunnissa saisi myöskin valtuudet varojen käyttöön. Mr. Carver. Thank you, thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin nyt avoimuuden nimissä EUn toimielimissä olisi ollut hyvä, jos tämä kokous ei olisi suljetuin ovin niin muutkin voisivat seuratella tätä, seurata tätä keskustella. Meillä on jo järjestelyitä tietyissä jäsenvaltioissa. Siellä käytetään suurlähetystöjä monissa osissa maailmaa, maailmaa joten en ole samaa mieltä siitä, että pitäisi sitten erikseen perustaa näitä edustustoja ympäri maailmaa. Ja sitten tilintarkastustuomioistuin ei ottanut esille sitä, että delegaatioiden kokoa voitaisiin joissain alueilla – supistaa ja kannattaako esimerkiksi Fijillä olla edustustoa. Mielestäni ulkosuhdehallinto on täysin turha kuluerä. Ja kiitos. Jos, jos ei olisi 28 Fidjitsaarella vain yksin, niin se olisi kaikkein taloudellisin ratkaisu haben schlechtes Beispiel gewählt. Se oli ehkä huono esimerkki. Herra Sarvamaa. Mm. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos tilintarkastustuomioistuimelle kertomuksesta. Ja pitäisikin tähän huomiota otsakkeisiin. palvelun perustaminen. Mutta tämä muistuttaa minua, että nyt olisi loistava mahdollisuus palata ykkösruutuun. Tiedätte, se on paljon pyydetty, mutta suosituksissaan tuomioistuin on saanut 73b-kohdassa, että ASN pitäisi tarkastella jäsenvaltioiden ja komission kanssa tarvetta määritellä uutta kattavaa strategista lähestymistapaa. Ja tähän pitäisi palata. Kaikki tällaiset asiat, niin kuin päällekkäiset rakenteet, me tarvitsemme selkeytystä, rahoitusjärjestelmää, virtaviivastaminen tarpeellista myös. Mutta koko homma pantiin pystyyn aika pikaisesti ja väärin, niin silloin täytyy palata ykkösruutuun koota se tyhjästä ja pieni virtaviivastaminen ei ollenkaan tekisi pahaa. Likapomoja, likaväkeä. Ja vie vähän toimintaa ja tuloksia. Joten t- tämä talousarvion valvotaan näkökulmasta, mutta on myös, tämä on myös Afetin eduissa, koska tämä menee villakoiran ytimeen. Meillä pitäisi olla turvallisuuspolitiikkaa enemmän, sitä ole tarpeeksi, ja, ja nyt pitäisi palata lähtöruutuun, että saadaan sitäkin vähän enemmän mukaan. Dank. Kiitos. Minä ajattelin mieleen, että varmastikin kohtaa okay, että nyt tulee vielä viimeinen puheenvuoro. Kiitos, hyvät kollegat. Aluksi minusta tämä on historiallinen hetki kun talousarvion valiokunta ja ulkoasianvaliokunta valiokunta tässä talossa pitävät yhdessä kokousta. Näin kirjoitamme tässä parlamentin historiaa, mutta voisimme vielä enemmän kirjoittaa eurooppalaista historiaa, jos meidän todella onnistuisi saada valtion edustustojen monimuotoisuus, 28 valtiollista edustustoa ja Euroopan unionin edustusto yhdeksi yhdistettyä Pitää olla rohkeita vaatimuksia ja sanoa, että tavoitteena on se, että ainakin konsulitehtävät tulevaisuudessa hoidettaisiin yhteisessä eurooppalaisessa talossa, eurooppalaisessa edustustossa, ajatellen budjettivaikeuksia monissa jäsenvaltioissa. Tässä voitaisiin säästää hyvin paljon rahaa. Voitaisiin lähettää selkeä viesti jäsenvaltioille, jotka aina ovat kriittisiä puhuessaan EU-sta, mutta tässä kuitenkin ylläpitävät äh, laitosten monimuotoisuutta. Pitäisi rohkeasti lähteä liikkeelle tähän vähentämiseen Euroopan tasolla. Kiitos puheenvuorosta budjettivalvontavaliokunnan puolesta. Haluaisin kiittää ulkoasianvaliokunnan kollegoja. Meillä on vain muutama har, harva viesti täältä, eli organigrammin työstäminen ulkosuhdehallinnon alueelle ja sen pienentäminen, koska on paljon johtotehtäviä, niitä pitäisi vähentää. Ja meillä olisi myöskin pyyntö, että erityisedustajat integroitaisiin ulkosuhdehallintoon. 25 miljoonaa euroa vuodessa on se, joka liittyy tähän. erova Lösing puhui näistä alemmista tehtävien välittämisestä. Ulkosuhdehallintoa luotaessa puhuisimme, puhuimme paljon tästä kaksinkertaisesta toiminnasta. Ja EUn suurlähettilät ylläpitävät tällaista kaksinkertaista hattua, koska ne myöskin hallinnoivat komission varoja. Ja se, että nyt tätä siirrettäisiin, tämä samantyyppistä tehtävää kaikille valtuuskuntien työntekijöille, me pitää hyvänä ratkaisua, meistä pitää tapahtua uudenlaista valituntehtävien keskittämistä, koska näemme, että komissio ja julkisuuden hallinto pitävät paikan päällä monia työntekijöitä, jotka vain hoitavat hallinnollisia tehtäviä. Tiedätte, että ne ovat kaikkein kalliimpia työntekijöitä, koska 365 päivää vuodessa heitä pitää valvoa, koska heille pitää antaa asunnot ja heillä on paljon lomaa. Minä todellakin pyytäisin, että ei nyt luoda tällaista alivaltuuskunnan alivaltuuskuntaa, vaan että kysymys on siitä, mitä ovat hallinnolliset tehtävät, joita on näillä valtuuskunnilla. Ulko hallinnon edustajalle haluaisin antaa puheenvuoron. Hän voi sitä kommenttinsa ja kiitos siitä, että hän on läsnä. Äh, Chairman, thank you very much. And, uh... Puheenjohtaja, kiitoksia. Haluaisin kiittää tuomioistuinta ja kollegoja läheisestä yhteistyöstä meidän kanssamme tämän erittäin ajankohtaisen ja harkiton kertomuksen laatimisessa. Ja kiitos myöskin valikunnan jäsenille, jotta etitte aikaa tälle hyvin ajankohtaiselle keskustelulle. Monet jäsenet ovat todenneet, että tämän keskustelun teemat auttavat, kun yhdessä luovimme toimielimme muutoksen läpi ja, ja uusi korkeudustaja astuu virkaan. Tässä on paljon relevantteja kysymyksiä. Aikaa niin vähän, että keskityn vain pariin teemaan. Ensiksi yleisen strategian olemassaolo tai olemassa olemattomuus. johon suhteuttaa työmme. Tästä on useamman kerran keskusteltu myös jäsenmaiden kanssa neuvostossa, kun palvelut luotiin ja meri, merikäyntö oli aika kovaa, niin tällaisia keskusteluja ehkä ennen käyty. Ja tämä täytyy nyt asettaa esityslistalle ja Mogherini tarttuu siihen ajan myötä. Kaksi asiaa pitäisi kuitenkin todeta. Ulkopolitiikka on tunnetusti vaikeasti ennustettavaa ja tapahtumavetoista, vaikka vakaasti uskon prioriteettien asettamiseen ja resurssien optimaaliseen käyttöön. Jonkun verran täytyy jättää tilaa myöskin reaktioihin. Jos maailman tilannetta ja merkittäviä haasteita tarkastelee, niin eivät nämä ehkä ole kenenkään mielessä ykkösenä, kun Kathy Ashton astui virkaan. Sekin täytyy muistaa. Mitä erityisedustajien tulee, ollaan samaa mieltä kaikki niiden kanssa, jotka ovat sitä mieltä, että tässä me olemme perinneet jotain Lissabonin edeltävästä institutionaalisesta kehikosta, mutta kokemus on osoittanut, että kun meillä on alueellisia tai kriisitilanteita tai teemoja, me tarvitsemme edustajistoja. Kathy Ashton on jatkanut keskusteluja neuvoston kanssa siitä, miten ulkosuuden hallinta saadaan lähentää eh, edustustoihin ja olemme olleet myös kiitollisia parlamentin raportteihin, jotka liittävät tähän tämän rahoitushallinnon, kun nämä budjetit ovat aika erillään hallintobudjetissa tällä hetkellä. Tähän voimme perehtyä vastaisuudessa. Henkilöstökysymykset taas painotus, onko tämä ylinjohto, joka luotiin, kun palvelu perustettiin, jotta saisimme johtajuutta – perustamisvaiheessa voisiko tätä vähän virtaviivaistaa tulevaisuudessa. Kathy Ashton kiinnitti huomiota tähän 2013 katsauksessa, Katsotaan, mihin tämä johtaa. Tämä on keskustelu, mitä pitää jatkaa. Tässä paino Otamme tämän vakavasti. Kaikkien jäsenvaltioiden osallistuminen palveluun on avainkysymys seuraamista tarkkaan. On pari jäsenvaltiota, jossa, josta on selvästi vähemmän kollegoja kuin muilta. Ja rohkaisemmin jäsenvaltioita astumaan vahvoja ehdokkaita vapaisiin paikkoihin. Mutta en sanoisi, että tämä yleinen ongelma vanhat vastaan uudet jäsenvaltiot, tämä on monimutkaisempi kuvio. Me teemme kesällä 2014 henkilöstöön liittyvä raportti, jonka jaimme parlamentin ja neuvoston kanssa, ja siinä on vähän höllistä lisätietoa. Sana delegaatiosta olen vahvasti samaa mieltä, että mitä enemmän voimme kehittää läheistä yhteistyötä delegaatioiden ja suurlähetystöjen jäsenvaltioiden suurlähetystöjen kanssa sitä parempi. Varsinkin kun meillä on akuutteja budjettiongelmia, jos EU-delegaatiot voivat jakaa lisää taakkaa ja samaan aikaan työskennellä läheisesti jäsenvaltioiden puolesta. Tästä on yleisiä etoja eu näkyvyydelle ja myöskin veronmaksajille. Ja tässä yhteydessä erityiskysymys, pitäisikö edustajisten kantaa enemmän konsulipalveluja palveluiden ja suojeluiden taakkaa on yleisten toimien lisäksi on jotain, josta keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa. Se on alue, jossa me tarvitsemme vähän uudenlaista keskustelua, koska konsulityö, konsulaaripalvelut vaativat erityistyötä ja asiantuntemusta, jota jäsenvaltiolla ainoastaan on. Se on iso aihe. Jäsenvaltiolla on hyvin erilaisia mielipiteitä meidän pitää pohtia tätä. Ja ihan lyhyesti mainitsin, Vanuatin edustusta on suljettu näin Brokille vastauksen. Kohdistamme resursseja sinne, missä parhaiten niitä käyttää, kuten herra Brock sanoi. Yksi etu siitä, että matkustaa ympäri maailman on, että näkee, että delegaatiot ovat paikoissa, joissa hyvin harvoilla mailla on varaa pitää edustusta ja se on koko järjestelmän kannalta hyödyllistä. Lopuksi haluaisin kiittää tuomioistuinta ja jäseniä. Ja antaa antaneet tunnustusta äärimmäisen haastavalle budjetti- ja politiikka- ja aikapaine yhdistelmälle, jossa joudumme työskentelemään. Me tarvitsemme Euroopan parlamentin tukea ja ymmärrystä – niissä valikunnissa, jotka täällä ovat edustettuna, se on äärimmäisen arvokasta. Ja jatkamme läheistä yhteistyötä teidän kanssa, jotta jatkamme niiden uudistusten tielle, joita tässä kertomuksessa todetaan ja joita mielellämme näkisimme. Kiitos tästä. Ja nyt lopuksi vielä tilintustumen puolesta herra Fasakas. Kiitos puheenjohtaja, herra puheenjohtaja. Ensinnäkin sallikaa minun esittää kiitokseni. Kiitos siitä, että annoitte meille tämän mahdollisuuden. Kiitos kiinnostuksestanne ja kiitos myönteisistä kommenteistanne ja ehdotuksistanne. Ja olette aivan oikeassa siinä, että meidän kertomuksemme ei ollut sitä varten olemassa, että se unohtuisi, vaan että se pantaisiin toimeen. Täällä mainittiin, että meidän kertomuksemme on sellainen, joka esittää vaatimuksia, joita Euroopan parlamentti, ulkoasian valiokunta ja budjettivalvontavaliokunta ovat esittäneet aiemmin. Siksi on hyvä, että on ulkopuolinen taho, joka esittää asian, jonka toimintaa voi vedota ja jonka toimet voivat myöskin saada aikaan edistysaskelia. Puheenjohtaja Brock sanoi, että tässä on ollut kysymys myöskin käynnistymisvaiheen ongelmia, tiettyjä lastentauteja – josta täytyy päästä eroon ja joista osa on ajan myötä jo ratkaistukin, mutta tärkeää on, että tämä liian nopea, harkitsematon ja usein liian monia kompromisseja sisältävät päätökset, joita neuvosto on tehnyt, ovat niitä, mihin täytyy viitata. Me tilinsotumistomena emme ole sitä varten olemassa antaisimme suosituksia neuvostolle, mutta parlamentti voi hyödyntää tätä esimerkkiä ja viittaa siihen, että että läksyt täytyy oppia, jotta tämän tyyppisetkin ongelmat voidaan ratkaista. Olemme sitä mieltä, että Euroopan ulkosuudenhallinto oikeastaan on tärkeä väline yhteistä ulkopolitiikkaa varten, tärkeä väline, joka asiantuntevien, jolla on asiantuntevia ihmisiä täällä Brysselissä ja valtuuskunnissa, ja joka Euroopan ulko, poliittisten tarpeiden osalta on se, joka edustaa Eurooppaa. Mitä Rova Lunacek otti esille, miten me olemme tutustuneet tähän aineistoon. Sen yhteydessä on, on nähnyt selvää, että mielellään puhuttaisiin eurooppalaisista suurlähetystöistä ja suurlähetystöistä, mutta englantilaiset vetollaan estivät tämän. Minusta voimme jatkaa työskentelyä edelleen näiden Eh, nimikkeiden parissa. Nimikkeet sinänsä ovat tärkeitä, vaan sisältö, mutta olisimme iloisia, jos päästäisiin näissäkin asioissa eteenpäin. Mitä tulee sitten kysymykseen, joka koskee tätä konsolitoimintaa? Yksi esimerkki siitä, miten tärkeää on se, tämä asia, on se, että me aluksi kohtasimme torjuntaa, jos sanottiin, että tätä ei ole suunniteltu perustamissopimuksessa ja mitä perustamissopimuksessa ei ole, ei tarvitse tehdä ja joudumme jo silloin harjoittamaan tällaista vakuuttamistyötä, jotta ulkosuhdehallinto, kuten satonella kuulla, myöskin ymmärtäisi tällaisen toiminnan merkityksen. Pitäisi olla eurooppalaisia taloja, jotka ovat olemassa Euroopan kansalaisia varten, eivät unkarilaiset aina joutuisi kääntymään Itävallan suuntaan, koska Itävallalla onneksi on enemmän lähetystöjä kuin Unkarilla, vaan että pitäisi olla niin, että Eurooppa on edustettuna. Täällä on todettu, ja jotkin Euroopan parlamentin jäsenetkin budjettivaliokunnassa olleet keskustelukumppaneinamme asiassa, että näin ei ole suunniteltu. Ja tämä joustamattomuus on nähty myöskin budjettikysymyksissä, mutta missä on tahtoa, varmasti löydetään ratkaisuja. Jos ulkosuhdehallinto on valmis ottamaan tällaiset tehtävät hoitaakseen, ilolla kuuntelin, mitä täällä sanottiin, niin silloin varmastikin jäsenvaltio, kuten ajalla Ajala Sender sanoi, jotka pysyvät säästämätä kautta, ja myöskin parlamentti mahdollisesti löytämässä väyliä tämän tärkeän euroopanlaisen tehtävän hoitamiseen. Sitten kääntämisestä sanoisin, että minä vasta eilen näin saksankielisen tekstin, siinä sitten työskentelyä englanninkielisen tekstin kanssa, ja tähän asti olen vain käyttänyt englanninkielisiä teknisiä käsitteitä aikaa, joiden on myöskin tutkimaan sen, miten niitä nimittäin saksaksi. Olen pahoillani sitä, että käännöspalvelut ovat tehneet nämä virheet, jotka liittyvät sukupuoleen. Totta kai me korjaamme ne. Sitten nämä tärkeät kysymykset. Rova Sender kysyi meiltä, mitä me tarkoitamme tällä jäykkyydellä budjettipuitteiden osalta. Ensinnäkin nämä konsulitehtävät, toiseksi se, että voitaisiin ottaa hoitoon Maaref osastoja, mutta asiaosastot ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Ja nyt voidaan nähdä, että Euroopan ulkoisuushallinto käsi sitä, että sillä oli asiantuntijat, jotka esittivät energia- ja ilmastokysymyksiä, vaikka kysymys on eurooppalaista päätöksistä, jotka myöskin yhä enemmän vaikuttavat meidän ulkopolitiikkaamme ja päätöksiimme. Tämä on se, mitä me tarkoitamme tällä jäykkyydellä. Kohta 10, jossa puhutaan johdonmukaisuudesta laajuisemmasta kokonaissuunnittelusta. Se, mitä sillä pyritään saavuttamaan, on se, että ulkosuhdehallinnon toiminta siinä, että se on jatkuva edustaja neuvoston yhteyksissä, olisi myöskin tilanteessa, jossa sillä olisi strateginen rooli neuvostossa. Kuten kaikki ovat todenneet, on niin, että on myönteistä se, mitä tässä on tapahtunut, mutta kollega, jonka nimeä enää muista, hänen on osattava, että ensinnäkin aiemmin todellakin on ollut 140 edustustoa, jotka olivat Euroopan komission edustustoja. Nyt niitä on laajennettu, ja viittaisin siihen, että kaikki maat, joilta kysyimme, lähetimme tällaisen tiedustelun 35 äh, maalle, kaikki kumppanit näkisivät, näkivät myönteisenä sen, että nämä eivät ole mitään pelkästään komission vastuualueita hoitavia yksiköjä, niin kuin esimerkiksi kehitysyhteistyötä, humanitaarinen apu, vaan ne ovat eurooppalaisia taloja, jotka ovat käytössä Euroopan intressejä varten. Ja, ja joita nyt myöskin muiden maiden suurlähetystöt käyttävät yhteyspisteenä. Ja että tätä toimintaa lainettaisiin. Näin mekin tämän näemme. Ja voi sanoa herra Sarvamaalle, että hänkin on oikeassa, on yhtä mieltä hänen kanssaan. Mahdollisesti olisi tärkeää Euroopalle, että tämä luotaisiin kattava yhteinen 11 vuotta sitten luotu kattava yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikan strategia, että sitä työstettäisiin uudestaan. Me me olemme ymmärtäneet niin, että myöskin pitäisi olla tehtäviä ratkaisuja ja myöskin ulkosuudenhallinnon toimintaa voitaisiin sitä kautta helpottaa, että se ei aina vain joutuisi käsittelemään päivittäisiä kiireellisiä tehtäviä, vaan olisi myöskin tekemisissä strategioiden työstämisessä. Olemme ymmärtäneet niin, että julkisuushallinnon tehtävä ei tämä kuitenkaan ole pääasiassa, jos olemme sanoneet, että, että julkisuushallinnon tulisi tarttua aloitteeseen yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, äh, tutkia sitä myöskin mahdollisuuksia toteuttaa tällaista strategiaa ja sitten harjoittaa uranuurtajatyötä. Näin me tämän näemme. Ja on niin, että me toistuvasti olemme iloisia siitä, kun näemme, että tätä kertomusta Euroopan parlamentin jäsenet ottavat omakseen, suhtautuvat siihen vakavasti, ja olemme iloisia, jos sen kohdalta saadaan aikaan uudelleen työstämistä, ja odotamme mielenkiinnolla keskustelua esittelenne kanssa 16. lokakuuta. Kiitos. Kiitos. Näin on kokous päättynyt. Kello 15 jatkuu tilaisuusvalikunnan kokous ja kiitos myös tulkeille tästä ylimääräisestä ajasta.